hyvät kollegat. Nyt aloitamme budjettivaliokunnan kokouksen. Ensinnäkin pari muutosta esityslistalla. Kohta neljä, eli sovitteluiden tulos. Se käsitellään sitten 11.30 tänä aamuna äänestysten jälkeen ja neuvot, sovittelu, joka päättyi toissapäivänä maanantaina 19. päivä keskiyöllä. Tuloksia ei saatu aikaan, joten solidarisuusrahaston käyttöönotto ja joustavuus väline eli kohdat 5 ja 6 esityslistalla Kristoforun ja Viottin mietinnöt on lykätty seuraavaan kokoukseen. Eli ehkäpä ensi viikkoina – päästään sopimukseen talousarviosta 2019. Ja sitten lausunnot liittyen Federiin ja fc kohta 14 Olbrichtin mietintö ja sitten yhteiset, yhteiset säännöt eli kohta 18 Muresanin mietintö. Nekin on lykätty regivaliokunnan äänestyksen takia. Ja kohta 27 Euroopan rajavartiosto. Se käsitellään ennen kohtaa 26 NDICI. Ja jos ei ole vastalauseita, niin muutamme esityslistaa tällä tavoin. Hyvät kollegat, nyt on kulunut 70 vuotta yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta – Se hyväksyttiin 10. joulukuuta vuonna 1948 58 jäsenvaltiota yleiskokouksessa YKssa hyväksyivät sen. Eli huomenna Euroopan parlamentti juhlistaa tätä 70. vuosipäivää. Uutisista saamme jatkuvasti muistutuksia perinnöstämme ja myöskin demokraattisten toimielinten tehtävänä on tuoda tämä teksti eloon. Ja siitä syystä Euroopan parlamentti 19-22. marraskuuta järjestetään ensimmäinen ihmisoikeusviikko. Ja haluaisin tästä sanoa muutaman sanan samoin kuin muiden valiokuntien puheenjohtajat. Tämä nyt ei liity budjettivaliokunnan työhön sinänsä. Yleisopimus liittyy suoraan EUn perusoikeuksiin. Budjetti ei ole mikään banaali asia, koska budjetin kautta kaikki yhteisöt osoittavat, miten ne pystyvät toteuttamaan suunnitelmiaan. Meidän on myöskin todettava, että kun valmistellaan vuosibudjetteja ja uutta monivuotista rahoituskehystä, budjettivaliokunta on toiminut sen puolesta, jotta Euroopan budjettia voitaisiin hyödyntää tehokkaasti eurooppalaisiin sitoumuksiin, kun vahvistamme ihmisoikeuksia Euroopassa ja koko maailmassa. Ja budjetin pitää heijastella näitä arvoja. EU:ssa budjettivaliokunta on tukenut sitä, että riittävästi rahoitetaan ohjelmia, jotka liittyvät oikeuteen, perusoikeuksiin, kansalaisuuteen, kansalaisten Eurooppa ja meillä on erilaisia eurooppalaisia kansalaisaloitteita. Euroopan parlamentti on aina korostanut sitä, että Euroopan parlamentin on pidettävä kiinni sitoumuksistaan, jotta naisten ja lasten ja seksuaalivähemmistön oikeuksia kunnioitettaisiin. Kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa ja myöskin Euroopan tilanteessa Euroopan parlamentin on kannettava vastuunsa ja tehtävä kaikkensa, kun ajatellaan väkivaltaa, jota on kohdistunut yhteiskunnan hauraimpiin osiin. Jos emme tee mitään, niin silloin olemme myöskin syyllisiä. Meidän pitää hyödyntää budjettia tehokkaasti ja meidän täytyy suojella uhreja. Ja siksi meidän täytyy varmistaa, että budjetti on riittävän kunnianhimoinen. Seuraava rahoituskehys edistää perusoikeuksia, rauhaa, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa budjettivaliokunta on toiminut tämän suuntaisesti ja nimenomaan pyytänyt, että meidän olisi todellista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja myöskin kotouttamispolitiikkaa, ja näitä tulee myöskin rahoittaa kunnolla. Tämä on osa myöskin yleismaailmallista ihmisoikeusten julistusta. Kaikkien perusoikeuksia on kunnioitettava, ja Euroopan on suojeltava kaikkia, ja siksi meidän on puututtava maahanmuuton perussyihin ja siirtymisiin kolmansissa maissa. Ja meidän on varmistettava, että ennaltaehkäistään konflikteja. Olemme taistelleet sen puolesta, jotta virastot, hankkeet ja EUn politiikka, joka liittyy maahanmuuttovirtoihin ja rajavalvontaan, niin näihin asioihin on osoitettava riittävästi määrärahoja ja inhimillistä pääomaa. Me uskomme EU-hun, joka on solidaarinen. Meidän täytyy luoda olosuhteet vauraudelle ja rauhalle lähtömaissa, ja meidän täytyy korostaa investointeja ja kehityspolitiikkaa siellä, missä on kurjuutta. Ja meidän on varmistettava, että ihmiset voivat jäädä omiin kotimaihinsa. Erityisesti Turkki liittyy näihin kysymyksiin ja meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaisilla varoilla saadaan aikaan parannuksia ihmisoikeustilanteeseen, demokratiaan ja oikeusvaltioon. Yleis- yleismaailmallisesta ihmisoikeusjulistuksesta on 70 vuotta ja nyt on selvää, että meillä on vielä paljon työtä edessämme ja että paljon edistystä on vielä saatava aikaan. Valiokuntamme on tehnyt parhaansa, jotta EUn talousarviolla voidaan aktiivisesti vaikuttaa siihen, että olemme hiukan lähempänä näitä tavoitteita. Eli tutkimuksen määrärahat ovat ehdoton prioriteetti. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja meidän on varmistettava, että suuret periaatteet eivät jää tyhjiksi sanoiksi, vaan ne täytyy toteuttaa konkreettisesti eurooppalaisen politiikan kautta. Ja poliittisilla vastuuhenkilöillä on oltava uskottavuutta. Ja meidän täytyy varmistaa, että budjettikysymyksissä noudatetaan poliittisia lupauksia. Kiitoksia. Mes chers collègues, vous avez reçu communication. Te olette saaneet pöytäkirjastiedot kokouksesta 9. lokakuuta ja 5. marraskuuta. Ja jos teillä ei ole vastalausetta, niin silloin voimme katsoa, että pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten ryhdymme äänestämään. Ensin lausuntoja liittyen seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-2027. Ja voitte laittaa jo äänestyskortit valmiiksi. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys alkaa. Ensimmäinen äänestys. Valmistelijana on kollegamme Ali. Eli jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan säännöt. Tarkistus 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8. Se raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta, 13 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 38 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 40-41 ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 ja 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 ja 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 46, 47, 48 ja 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 16 vastaan. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 13, 14 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 on vedetty pois. 59 puolesta Siis 59. 58 on vedetty tosiaan pois, mutta 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 59. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 27 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 raukeaa sitten 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 4 vastaan 2 tyhjää ääntä. Onnittelut Alille. Seuraavaksi Kusmiuk, lausuntoluonnos. Yhteinen, yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 33 sähköisesti. 33 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta, 15 vastaan. 34 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty 10 ja 35 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 11 ja 5 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 12 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä on yksi yksinäinen kortti. Äänestys päättyy. Se on hylätty 18 vastaan 13 puolesta. Tämä oli 12 tarkistus. Seuraavaksi 13 ja 6 puolesta vastaan. Taidettiin hylätä, mutta tarkistetaan 13 ja 6 yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 15 puolesta. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 17, 18, 19 ja 20 yhdestä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 on vedetty pois. 24, 5, kuusi anteeksi, 24, 25, 26, sanoi vahingossa 27, mutta se on kahdeksan siis 24, 25, 26 ja kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Tarkistus 38 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 13 vastaan. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi johdantoosan kappaleet Anteeksi. 28. Haluatteko äänestää sähköisesti? 28. Äänestys alkaa. Tarkistus 28. Äänestys on alkanut sähköisesti. 28. Äänestys päättyy anteeksi, hyväksytty 17 puolesta 15 vastaan. Sitten johdanto-osan kappaleet. Tarkist, tarkistus 29 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi numero 1 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän Tässä on kaksi erillistä äänestystä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjä, se on hyväksytty. Kokonaisäänestys tekstistä muutettuna Nimenhuoltoäänestys. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 3 vastaan, 5 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Edel Garciaval Rubialin mietintö. Européen pour les pêches. Kyse on Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tarkistus 42 ja 23 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaanko koneellisesti? No, tarkistetaan. 42 ja 23 tarkistukset. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Eivät ilmeisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 13-17 äänin. Tarkistus 13, 14 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 16 puolesta ja me 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43, 44, 45 ja 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48, 49 ja 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 50 ja 51 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 50 ja 51, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.12 äänin. 52 ja 53 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 59 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 16-15 äänin. Sitten johdantosan kappaleisiin kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Äänestä tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 20 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty ääni 14, 16. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksikymmentäneljä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 10 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 26 on rauennut, koska 17 hyväksyttiin 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 28. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty äänen 12.18. Se oli 28, nyt 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 33 tarkistus. Äänestys alkaa. hetkinen nyt. Äänestys, joka äsken toimitettiin, oli 33 tarkistuksesta. Äänestys päättyy 33 tarkistuksesta hylätty 17 ääniä. Nyt halutaan tarkistaa myöskin 31 tarkistus koneellisesti. Äänestys alkaa 31 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. 12.19 äänin. 34 puolesta vastaan. Ei tullut selväksi, joten tarkistetaan. Äänestys alkaa. 34 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 12.19. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17.13. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, sitten kappaleisiin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti tarkistus kolme on kyseessä. Äänestys alkaa. Hylätty ääni 15.16. Sitten neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koko teksti näin muutettuna puolesta, su- suokaanteeksi, äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 27.4. Onnittelut Rova Cardiasabal Rubialille. Ja seuraavaksi IP3, eli Maleticin mietintö, tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeakin. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä liitteet. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko lausunto näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta ja 4 vasta ääntä, eli onnittelut Maleticille. Ja sitten itse olen esittelijänä, valmistelijana seuraavassa kohdassa. Erasmus. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna. Äänestys nimenhuutto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta kaksi vastaan, eli hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. sur le rapport. Seuraavaksi Timo Völken. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän ja kuusi yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Liitteet 10 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. osa tarkistus 1 puolesta 2 vastaan tyhjää 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 suullisella ähm, esityksellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten koko teksti näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut lausunnon laatijalle. Seuraavaksi sitten toinen Alin lausunto tänä aamuna. EUn petosten torjuntaohjelma. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Sähköisesti tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 16 vastaan 14 puolesta. Niin tämähän oli tarkistus. Anteeksi, tämä oli siis todella tarkistus yhdeksän. Ja te haluatte tarkistaa myös kahdeksan. Hyvä. Tarkistetaan äh, tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Se on hylätty 17 vastaan 14 puolesta. Tarkistus 1. Se on hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää, ei ole aivan selkeä tämä tilanne. Tarkistus 2, siis sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, kolme vastaan, pahoittelen. Tässä ei nyt hiljaa jälki ollut kovin hyvä. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisteksti nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. 28 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esitteli Ali. Euh, Alors, nous reprendrons. Sitten äh, jatkamme äänestystä kello 15 iltapäivällä. Ja nyt siirrymme sitten sovittelun, budjettisovittelun tuloksiin. Ensimmäinen vaihe päättyi maanantaina 19.11. Ja siinä ei päästy sopimukseen neuvoston ja parlamentin välillä. Neuvottelut siis 2019 budjetista jatkuvat tulevina päivinä. Mutta haluaisin ilmaista kiitollisuuteni yleisesittelijällemme, muiden pääluokkien esittelijöille ja virastojen esittelijöille. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän delegaation työskentelyyn. Sehän on hyvän, hyvin herkkäluonteista, epäkiitollistakin työtä, koska siellä vietetään tunti toisensa perään odottaen neuvostossa tilanteen kehittymistä. Kiitos, että olette jaksaneet istua loppuun saakka ja pitäneet yhdenmukaisen linjan sovittelussa, kun olemme vaihtaneet näkemyksiä neuvoston kanssa. Neuvosto, joka loppujen lopuksi osoitti joustamattomuutta. Kiittäisin komissaari Öttingeriä hänen ponnisteluistaan pyrkiessään löytämään jonkinlaisen pohjan kompromissin syntymiselle. Haluan sanoa, että olemme olleet yllättyneitä, koska kaikki alkoi aika hyvin. Meillä oli lounas 16. päivä perjantaina olin Daniele Viotin, Paul Rybihin ja Jens Geierin kanssa siellä ja meille jäi tunne siitä, että pääsimme vaikeuksitta liikkeelle eh, aina iltapäivän loppuun asti ja sen jälkeen kaikki iltapäivän puolivälissä lähti kiristymään artikla 15.3 kohdalla uudessa varanhoitoasetuksessa. Se, joka 2018 alussa on tullut kyseeseen. Silloin tutkimuksen varat, kun emme ole sitoneet N-2 kaikkia rahoja käyttääksemme vuoden N varoja, kun tiedämme, miten kaikki keskustelut ovat olleet yksimielisiä, kun korostetaan, kuinka tärkeää tutkimus on tulevaisuudelle ja kapasiteetille, e, että voimme vastata digitalisaation jättiläisiin, vastata Kiinalle, jotta Eurooppa löytää digitaalisen suvereniteettinsa. Ja siellä iskeydyimme sitten täyteen joustamattomuuteen, jota neuvosto meitä kohtaan osoitti. Vaikka on totta, että neuvosto ja komissio ovat pyrkineet – lisäämään uutta rahaa, jotta tämä kuilu kurottaisiin umpeen nämä 400 miljoonaa, ähm, kun horisontti 2020-2017 varoja tarvittiin ja kun komissio halusi sitten muihin äh, ohjelmiin tätä ne olivat jotain kymmeniä miljoonia niputettuna sieltä täältä. Ne eivät ole riittäviä vastaamaan tähän haasteeseen, eikä 15.3 asiaa mainittu. Ja sitten pitäisi tehdä korkean tason työryhmä, jossa olisi neuvoston, komission ja parlamentin edustajia mukana. Herra Montti johtaisi tätä työtä perinteinen menettelytapa, jotta löydettäisiin yhteinen päätös asiassa. Komissio tulee esittelemään uuden talousarvioesityksen. Se tulee varmasti perjantaina 30. päivä marraskuuta, eli 10 päivän sisällä. Ja komissaari tulee sitten esittelemään meidän valiokunnallemme 3. 12. tätä uutta esitystä ja sen jälkeen pidetään yksi tai useampi kolmikanta neuvottelu. Niitä voitaisiin pitää ehkä 4., 5. tai 6. joulukuuta. Ja jos sopimus on saavutettavissa, Koreper voisi sitten 7.12. ja neuvosto 10. päivä tämän ja näissä olosuhteissa budjetti 2019 voitaisiin saada äänestykseen Strasbourgissa joulukuussa. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavaksi esi- yleisesittelijälle Daniele Biotille, joka on johdonmukaisesti esittänyt mandaattinsa mukaista kantaa Euroopan parlamentin puolesta. Äänestänyt vuoden 2019 budjettiesityksestä täysistunnossa ja myöskin hänen delegaationsa parlamentista. Daniele, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin julkisesti kiittää sihteeristöä valiokunnassamme ja poliittisia ryhmiä, poliittisten ryhmien virkamiehiä, jotka alusta pitäen ovat tukeneet meitä kaikissa valmisteluvaiheissa – tämän talousarvion osalta. Minulle tämä on ollut tietysti uusi kokemus, hyvin merkittävä. No. Mutta ilman tukea, ei pelkästään teknistä, vaan myöskin poliittista tukea ja myöskin psykologista tukea olen usein saanut sihteeristöltämme ja poliittiselta ryhmiltä, niin ilman sitä olisi ollut hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä tätä työtä. Eli kiitos teille puheenjohtaja, kiitos kollegoille sekä muiden pääosastojen esittelijöille että virastojen esittelijöille ja yleensäkin kiitokset kollegoille, jotka ovat olleet mukana tässä työssä ja tukeneet minua poliittisesti sovitteluiden aikana. Ei ole mitenkään selvää, että saa näin voimakasta poliittista tukea. Mehän myöskin äänestimme kokouksissamme, jotta pystyisimme vahvistamaan neuvottelumandaatin neuvoston kanssa. En nyt puhu kovin pitkään, haluaisin vain sanoa kollegoille, mitkä ovat tärkeimmät poliittiset asiat tässä kysymyksessä, ilman että menemme nyt yksityiskohtiin. Eli tällä tavalla pääsimme ensimmäisen sovittelun päätökseen. Siellä on periaatteellisia kysymyksiä, jotka liittyvät kahteen tärkeään kysymykseen. Yhdestä on keskusteltu heinäkuusta asti, ja se on asiasta on puhuttu kaikkialla parlamentista. Ja koskaan emme ole poistaneet keskustelusta tätä Turkin maahanmuuttajarahastoa. Ja ihan loppuun asti kaikissa virallisissa kokouksissa, kun paikalla vaikka ministeri Leger tai neuvoston edustaja ja sovitteluissa, olemme aina toistaneet, että tämä on meille erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys. No sitten, miten on sovellettu varainhoitoasetuksen kohtaan 15.3. Me haluamme, että sitä käytetään, koska meillä tämä väline on käytössämme. Ja parlamentti ja neuvotto päättivät tästä välineestä yhdessä, ja me emme halua uusia varoja jäsenvaltioille, vaan käytämme sitä, mitä meillä jo on. Erityisesti niitä toimia, jotka ovat hyvin merkittäviä, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta ja jäsenvaltioiden tulevaisuutta. Tutkimus ja nuoret ovat tärkeitä kysymyksiä. Tähän me haluamme päästä. Ja neuvosto on jo vastannut, eli se ylimielisesti kieltäytyy kaikista näistä. Ja neuvosto haluaa pakottaa parlamentille omat prioriteettinsa. Eli neuvosto haluaa määritellä, mitkä ovat parlamentin painopistealueet ja mistä leikataan ja mistä ei leikata. Meidän ei pidä avata enää keskustelua FRTstä ja kohdasta 15.3, koska se ärsyttäisi jäsenvaltioita. No, me olemme kuitenkin osoittaneet, että me olemme käyttäneet hyväksemme kaikki mahdollisuudet neuvotteluiden aikana kaikki. Olemme puhuneet myöskin asioista, joista ei voi neuvotella esimerkiksi mahdolliset leikkaukset tai määrä, mm, määrärahojen korotuksen leikkaamiset. Mutta minulle on turha tulla kertomaan, mitkä ovat asioita, joista voidaan keskustella ja mistä ei. Me edustamme toista budjettivallan käyttäjää ja meillä on samat oikeudet ja meillä on sama tilanne tässä poliittisessa keskustelussa kuin neuvostelulla. Ja jos neuvosto sanoo, että tästä asiasta ei voida neuvotella, eli MFRT-kysymys ja sitten artikla 15.3, niin sitten voin nostaa vain kädet pystyyn ja sanoa, että sitten mekään emme voi antaa näistä asioista hiukkaankaan periksi. No sitten kaksi asiaa vielä nopeasti. Mitä tapahtuu seuraavaksi ja sitten vastauksia kysymyksiin. Nyt on tullut täysin selväksi, että käynnissä olevat keskustelut eivät liity vuoden 2019 talousarvioon. Eli siitä nyt ei keskustella. Se, mistä keskustellaan, ovat voimasuhteet Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Ja myöskin keskustellaan siitä, millä tavalla pystymme hyödyntämään välineitä neuvotteluissa. Kollegat Toma ja Olbricht ovat käyneet hyvin hankalia neuvotteluita seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä. Ja meidän täytyy nyt lähteä tähän toiseen vaiheeseen sovittelua, ja meidän täytyy pitää kiinni pyynnöistämme ja periaatteistamme, ja tällä tavalla pystymme toimimaan uskottavasti ja kollegat Toma ja Olbricht tietysti, ja tietysti myöskin Debré ja Lewandowski ovat mukana näissä neuvotteluissa rahoituskehyksestä. Eli kyse ei ole ainoastaan ensi vuoden talousarviosta. Eli viimeinen pyyntöni valiokunnalle. Meidän pitää syvällisesti keskustella omasta kannastamme. Meidän pitää olla tiukkoja periaatteista. Aikaisempi keskustelu koordinaattorien kokouksessa johti siihen, että 15.3 kohta on asia, joka on tämän keskustelun ytimessä. Nyt kun keskustelemme neuvoston kanssa, Minulla on etuoikeus olla esittelijän ensi vuoden talousarvion osalta ja aion saada tämän budjetin hyväksytyksi Strasbourgissa joulukuun täysistuntoviikolla. Käytän kaiken tarvittavan ajan ja vaivan tähän, mutta en voi palata Euroopan parlamenttiin ja pyytää kollegoilta äänestää budjetin puolesta – joka on periaatteemme vastainen ja ei vastaa sitä, mistä äänestimme lokakuussa ja mikä ei vastaa myöskään heinäkuun kantaa, josta sovittiin täysistunnossa. Si, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijälle. Kyllä, aplodit ovat paikallaan. Toisin sanoen tutkimuksen osalta me käytämme perinteistä menettelytapaa. En tiedä, mikä tämä on muilla kielillä. No, kuunnellaan seuraavaksi sitten muiden mm, pääluokkien esittelijöitä. Ramanuel, joka korvaa Rybihin. Kiitos puheenjohtaja. En nyt aio kommentoida pelkästään otsikkoa viisi, otsiketta viisi. Paul Ryypi vastaa viitosesta, siis puhuu muista kuin pääluokasta viisi. Haluaisin kiittää ensinnäkin kumpaakin esittelijää, yleisesittelijää ja myöskin muiden pääluokkien esittelijöitä ja kaikkia varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita, jotka edustavat poliittisia ryhmiä. Euroopan parlamentti osoitti yhtenäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, jota parlamentti puolustaa. Toivon, että komissaari ei nyt ota takapakkia ja peräydy siitä, mitä toistaiseksi, mistä toistaiseksi on pidetty kiinni suhteessa neuvoston järkähtämättömyyteen. 0,9 prosenttia on unionin budjetti BKTLstä tässä ei kunnioiteta kriteereitä, eikä tunneta myöskään niitä sääntöjä, jotka ovat tässä taustalla, joten olen pyrkinyt seittämään tätä. Neuvosto on täysin arrogantti. Hän katsoo, että Turkin pakolaisapi on kaksi miljardia budjetista ja yksi miljardi meiltä, ja että mikään ei muutu. Ja tilanne on peruttamaton, Neuvosto on tässä kahminut parlamentin valtaoikeudet ja se on aivan tarkoituksella tehnyt selväksi, tai tarkoitus unohtaa, että me olemme toinen budjettivallan käyttäjä. Neuvosto ajattelee, että budjetti, se olemme me. Näin neuvosto ajattelee. Jotkut jäsenvaltiot haluavat sanoa, että ei, ei, budjetti ole minä. Jotkut jäsenvaltiot näin tekevät. esimerkiksi kun on kyse tutkimuksesta. Me olemme omaksuneet, hyväksyneet varahuntoasetuksen. Olen hämmästynyt, koska neuvosto ei ole ymmärtänyt, mitä on tullut hyväksytyksi. Neuvosto nyt asettaa kyseenalaiseksi säännökset, jotka on hyväksytty. 15 alakohta 3 se ei sinänsä sano mitään. Kansalaiset ymmärtävät, että kyllä, että heidän neuvostonsa on on 13 miljoonaa heittänyt budjetista pois, jotka oli jo hyväksytty tutkimusta varten. Nämä 413 miljoonaa oli sidottu, mutta niitä ei käytetty. Parlamentti toimii vain yksinkertaisella tavalla. Emme halua menettää tätä rahaa rahaa, joka tämä on jo annettu tutkimusta varten. Täytyy myöskin käyttää tutkimusta varten, Eurooppaa varten, kilpailukyvyn parantamiseen, työllisyyteen ja niin poispäin. Ja toinen seikka, jota kansalaiset eivät tiedä. Saksan valtiovarainministeri, hän ei halua käyttää rahaa tutkimukseen. Saksa, joka on se maa, joka kaikkein eniten käyttää rahaa tutkimukseen. Kansa, Saksan kanssa, tietävät, että valtiovarainministeriön omassa maassaan, heidän omassa maassaan ei halua käyttää rahaa tutkimukseen. Rahaa, joka olisi käytettävissä. Ranskan kansalaiset sitten, he tietävät, että Ranskan valtiovarainministeri ei halua käyttää rahaa Ranska on kuitenkin kolmannen, kolmantena listalla, kun tarkastellaan horisontti 2020 varojen käyttöä. Emmanuel Macron tietää kyllä, hän kyllä väittää tekevä, haluansa lisää Eurooppaa tekemään enemmän Euroopan hyväksi. Tämä on käsittämätön hyväksi ristiriita ajattelussa, jota emme voi hyväksyä. Ei ole pyytänyt mitään kovinkaan erko, erikoista. Parlamentti on tehnyt kaikkeen se, että saatiin, saataisiin sopimus aikaan. Emme pyytänyt liikoja. Yksi seikka minua tässä huolestuttaa. Neuvoston ylimielisyys ja ajattelutapa, että budjettilemme me ja joidenkin jäsenvaltioiden kantaa se, että budjetti ole minä. Tämä on huolestuttaa. Neuvosto haluaa päästä mennä järjestelmään, jossa käytetään väliaikaisia 12 osia Miksi neuvosto sitten halua budjettia vuonna 2019? Brexit-ongelma, ei se vielä riitä. Neuvosto haluaa lisätä muita ongelmia sen lisäksi. Neuvosto haluaa esittää populisteille argumentteja, myöskin ääriaineksille. Ne voivat nyt sanoa, että instituutit eivät pysty pääsemään sopimuksesta. Ja sitten puhutaan kuitenkin 0,001 prosentista budjettia, joskin siitä on nyt kyse. Ja neuvostolla on tällainen asenne. Ja tässä he antavat lisää vettä myllyyn ääriaineksille, populisteille. Kiitos vain siitä. Neuvoston asenne, asenteessa muutenkin viikkaa. Heidän pitäisi olla rohkeita pikemminkin perussuomien pohdinta ja sanoa, että ei budjetista päätä pelkästään neuvostoa, vaan myöskin parlamentti, joka on vaaleilla valittu. Ja neuvosto katsoi, ettei, etteikö paremmin olisi mitään sanottavaa koko tätä asiassa. Meidän täytyy osoittaa kansalaisille, että me haluamme talousarvion ja että neuvosto tässä tekee kaikkensa, jotta budjettia ei saada aikaiseksi. Ja vielä yksi asia. En olisi ollenkaan hämmästynyt, mikäli viime hetkellä neuvosto tekisi aivan uudenlaisen ehdotuksen, populistisen suorastaan, ja sanoisi, että Hyvä on, parlamentti ei halunnut säästää rahaa esimerkiksi otsakesta viisi tai jostakin muualta. Neuvosto yrittää aina välttyä sopimuksen aikaansaamiselta. Tämä ei ole pelkästään sellainen kanta, joka jättää kunnioittamatta parlamenttia, mutta ei tässä myöskään kunnioiteta kansalaisia. Tämä on hyväksymätön tapa toimia neuvoston puolelta. Merci. Kiitokset. Ensin varjoesittelijä Jose Manuel puhui Holmaerin puolesta. Herra Kolmel. Kiitoksia. Puhun tänään ihan lyhyesti. Kiitoksia esittelijöille tästä kattavasta työstä. Tehän kaikki tiedätte, että ECR-ryhmän kanta on hyvin erilainen. Sen nyt tiedätte, en nyt lähde sitä toistamaan. Eli jätänkin puheenvuoron sitten tähän. Kiitos. Kiitos, herra Kölmel. Herra Euh, merci, president. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Voin liittyä siihen, mitä erinomaisesti kollega Jose Fernandes tässä sanoi. Ensinnäkin kiitokset, eikä tämä ole pelkästään mm, tyhjä sanoja, vaan olen todella kiitollinen Euroopan parlamentin delegaatiolle Daniele Viotin äh, sanoin ja teidän kanssanne on osallistuttu yhtenäisenä rintamana tähän neuvotteluun. Parlamentin kantaa on todella puolustettu parlamentin nimissä. Jose Manuel sanoi, jotkut, ja ehkä herra Kölmel ajattelee, että se mitä pyydymme olisi tällaista löysyyttä, mutta me hyväksymme tiukan budjetin. Jose Fernandes muistutti siitä yksi prosentti bruttokansantulosta sitoumuksina ja 0,9 maksuina. En usko, että tässä on ollut paljon ennakkotapauksia Euroopan unionin historiassa, missä historia missä budjetti on ollut näin tiukka bruttokansantulon tuotteen. Eli ei voi sanoa, että tässä ollaan löysiä nyt neuvoston virallinen tiedonanto vahvistaa, kysymys ei ole vain budjetista 2019, vaan kysymys on todella neuvotteluista monivuotisesta rahoituskehyksestä. Se, että ei hyväksytä tätä 15 alakohtaa 3, neuvosto on sulkenut oven sille. Silloin suljetaan ovi myös yhdelle perustavaa laatua olevalle asialle, kuten esittelijä on sanonut. Eli että meillä on ähm, sitoumusten purkamisen kautta jonkinlainen reservi. Eli äh, tästä kieltäydytään, koska me lähdemme nyt monivuotisen äh, rahoituskehyksen neuvotteluihin. Ja näissä neuvotteluissa neuvosto äh, tulee esittämään hyvin tiukkoja kantoja summien suhteen. Komissio ehdottaa 1,8 yhtä, 0,8, e, me ehdotamme 0,3, mutta emme saa sitä, emme saa kumpaakaan. Ainoa mahdollisuus meille on luoda olosuhteet, missä Euroopan unioni voi kohdata kaikki haasteensa ja tavoitteensa, että saisimme joustavuutta riittävästi ja reservejä ja omia varoja. Nämä kolme elementtiä ovat minulle strateginen peruselementti ja siksi puheenjohtaja ajattelen, että meidän valiokunnan pitäisi tänään antaa teille mandaatti ja yleisesittelijälle mandaatti, että he lähettävät komissiolle joka on vastuussa uuden esityksen laatimisesta, viestin, että hyvät ystävät, ensinnäkin se, että käytetään 15.3. kolmea, se idea tulee teiltä. Se ei ollut meidän ehdotuksissamme. Muistatteko, me olemme löytä, ole, olleet sitä mieltä, että tämä on ollut fiksu ehdotus ja kiitämme siitä. Mutta nyt ei voi sanoa, että meidän pitäisi kääntää selkämme 15.3, koska se on hyvä ehdotus ensinnäkin. Ja toiseksi tiedämme, missä logiikassa sitä käytetään, missä asiayhteydessä. Hyvät kollegat, toivon, että tänään me annamme mandaatin teille ja yleisesittelijälle eh, tiedottaa komissiolle, että heidän ehdotuksensa – jossa ei ole 15.3, ei tule saamaan meidän hyväksyntäämme. Kiitos, edustaja Dupré. Komissio kuulee teitä, koska pääjohtaja Kukman on täällä paikalla ja hän saa kohta puheenvuoron. Edustaja Nirjada ei ole täällä. Taran Sole. Thank you, President. Um, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että loppuun asti puolustette mandaattia, jonka yksimielisesti myönsimme. Pidimme kiinni kannastamme ja se oli tarpeen koska on aika naurettavaa, että me kistelemme vain parista sadasta miljoonasta eurosta, koska budjetti on kuitenkin 160 miljoonaa suurin piirtein. Mutta tästähän nyt ei keskustella, vaan muista asioista. Keskustelemme siitä, mikä on parlamentin rooli lainsäätäjänä budjettikysymyksissä – ja puhumme myöskin siitä, että meidän täytyy panna sääntöjä täytäntöön siinä muodossa, kun ne on hyväksytty. Puhun siis varainhoitoasetuksesta ja kohdasta 15 alakohta 3. Sitä on pantava täytäntöön. Mitään teknisiä esteitä ei varmaan ole Eli mitään ylitsepääsemättömiä esteitä ei pitäisi olla, eli sitä nyt ei voi käyttää verukkeena olla käyttämättä tätä säädöstä. Neuvottelut rahoituskehyksestä ovat jo lähestymässä. Kaikki ovat valmistautumassa jo seuraavaan taisteluun, ja se on ihan hyvä, mutta parlamentin on pidettävä kiinni kannastaan. Kun ajatellaan ensi vuoden talousarviota ja myöskin sen jälkeen. Eli Döbrajen tavoin haluaisin välittää komissiolle viestin, eli että seuraavassa talousarvioesityksessä haluamme, että siellä on ehdotus liittyen kohtaan 15 alakohta 3. Ja tuemme tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitos edustaja Sole. Sitten herra Zoltek, en näe häntä täällä. Seuraavaksi sitten muut kollegat. Gardia Zabal, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska kollegat jo puhuivat minua ennen. Ja me kaikki selkeästi olemme samalla linjalla. No, perjantaina maanantain yritysten jälkeen neuvottelut epäonnistuivat. Sanomme, että ei se nyt mikään drama ole. Vielä on aikaa. Voimme vielä jatkaa työtä. Meillä on 31. joulukuuta asti aikaa käsitellä tätä, mutta olen kyllä huolissani tästä tilanteesta. Olen huolissani, koska kyse on nyt budjetista, joka on yksi prosenttia bruttokansantuotteesta ja 0,9 prosenttia maksujen osalta. Meidän pitää olla tiukkoja näiden lukujen suhteen, mutta neuvosto on täysin kyltymätön – jos annetaan yksin, niin se ottaa yhden. Jos annetaan, tarjotaan yksin, niin se ottaa, tarjoaa 0,9. Jos halutaan vahvistaa ohjelmia, niin sitten täytyy leikata toisista. Jos menetämme rahaa, koska emme ole käyttäneet kaikkia välineitä, niin sillä ei ole merkitystä. Tästä on tullut tällainen leikkausten noidan kehä ja se huolestuttaa minua. Viime päivinä on puhuttu paljon siitä, että me vahvistamme populisteja mutta meidän pitää vahvistaa Eurooppa-myönteisiä tahoja, jotka tukevat Eurooppa-hanketta. Koska tätähän he eivät ole halunneet, eikä tämä ole Eurooppa, jota edustajamme vaatisivat. Ja meidän pitää nyt olla huolissamme tästä asiasta paljon enemmän. Ja olen huolissani, koska perjantaina totesimme ehkä vähän liian innokkaina, että kaikki oli meidän puolellamme. Meillä ei ollut tämän vuoden talousarvion osalta ongelmia. Meillähän on ollut näitä ongelmia tähän mennessä ja se nyt hankaloitti entisestään neuvotteluita. Meillä oli selkeät prioriteetit ja myöskin neuvostolla on selkeä prioriteetti, eli tämä turkkiväline, ja meillä on omat prioriteettimme, ja meidän täytyy löytää jonkinlainen tilanne, jossa sekä parlamentin että neuvoston prioriteetit heijastuvat meidän täytyy myöskin ottaa huomioon komission esitys. Ja varainhoitoasetus mahdollistaa sen, että voidaan uudelleen käyttää näitä 400 miljoonaa euroa. Ja viime kädessä tällä tavalla voimme vahvistaa Horisontti 2020 ohjelmaa ja tutkimusohjelmia, jotka ovat yksi asioista, joita parlamentti halusi. Mutta tässä käytetään uudelleen rahoja, jotka olisivat voineet mennä hukkaan. Eli meillä on kaikki mahdollisuudet saada aikaan sopimus nopeasti ja järkevällä tavalla. Ja neuvostohan on täysin kyltymätön, eikä se anna periksi senttiäkään. Se on hyvin kitsas ja leikkaa sieltä ja leikkaa tuolta. Ja se unohtaa nämä artiklat, joista parlamentti on äänestänyt. Ja minä olen häpeissäni tästä yhteisestä julkilausumasta. Me olemme vuoden neuvotelleet asetuksesta, ja nyt sitten halutaan työryhmä, joka katsoo, voidaanko tätä asetusta soveltaa. Mielestäni se on aivan häpeällistä. Jos neuvosto ei halua soveltaa sitä, niin sanokoon sitten, se on poliittinen päätös, heillä on siihen oikeus, mutta sanokoon sitten selvästi, että he ovat valmiita menettämään 400 miljoonaa tutkimuksesta, ja se on sitten poliittinen päätös. Ja sitten on turha tulla pyytämään meiltä mitään teknistä tai juridista apua. Tämä on poliittinen päätös. Ja neuvosto on ehkä tähän valmis, ja sitten parlamentti sanoo, että ei. Ensimmäinen prioriteetti näissä neuvotteluissa oli se, että me haluamme käyttää kaikki välineet, ja tämä oli poliittinen kompromissi myöskin neuvoston ja komission kanssa, eli käytämme kaikkia välineitä, jotta tästä rahoituskehyksestä ei mene yhtäkään euroa hukkaan. Ja meillä on varainhoitoasetus, joka mahdollistaa tämän, ja me voimme uudelleen käyttää hyväksi nämä 400 miljoonaa, ja jos neuvostoista haluaa, se on sitten poliittinen päätös, mutta minua kyllä hävettää tällaiset julistukset. Parlamentti puolustaa prioriteettejaan ja meillä on kaikki syyt tehdä niin. Mehän olemme budjettivallan käyttäjä, mutta ennen kaikkea meillä on poliittinen legitimiteetti. Eli toivottavasti ja toivottavasti komissiokin on pitänyt korvansa auki. Eli ottakaa huomioon kahden toimielimen prioriteetit. Jokaisella on oma logiikkaansa – sisäinen logiikka ja poliittiset prioriteetit, mutta kaikki tämä voidaan sovittaa yhteen, jos meillä on ehdotus, niin kuin tässä kakkos, tämä kakkosversion osalta tehtiin. No ehkä pieniä muutoksia pitää tehdä, mutta voisimme kyllä yhdistää näiden kahden toimielimen tavoitteet. Merci. Kiitokset näistä tiukoista viesteistä. Seuraavaksi Sarvamaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. En nyt aio hukata aikaamme toistamalla kaiken, mitä on sanottu jo. että nyt on aika pistää lisää pökköä pesään ja te, olla tiukkasanainen komission suuntaan ja varmasti komis, par, neuvostonkin edustaja tässä kuuntelee valppaana meidän pitäisi oikeastaan haastaa neuvosto oikeuteen siitä, että se ei kunnioita EU-lainsäädäntöä. Mitä kuitenkin katsoa eteenpäin. Minulla on sellainen tunne, että komissio saattaa esittää jotain, joka selvästi toteaisi selkein ja sitovin sanankääntein, että artikla 15.3 varanhoitoasetuksessa tullaan ottamaan käyttöön aikanaan. Mikäli näin on ja mikäli näin to- käy, niin siinä tapauksessa usko, että meidän täytyy olla myöskin valmiina siihen. Ennen kuin tämä on mustana valkoisella, niin pistäkää lisää pökköä pesään ja painostakaa me voimakkaammin, mutta meidän täytyy kuitenkin olla valmiina tuota hetkeä varten, mikä meillä ei ole sopimusta loppujen lopuksi, niin, niin kaikki tämä on haitallista Erasmus ja muuta kärsivät. Emme halua mennä kah- väliaikaisen 12 osin. Meillä on kohta, josta, jossa raja tulee vastaan, vaikkakin sitten jälkikäteen meitä syytellään, mikäli emme saa selkeää lausumaa siitä, että 2020 vuonna 15.3 artiklaa toteutetaan, niin mehän haluamme tätä. Niin tämä on myös kaikkein tärkeintä, että 15.3 alakohta saadaan toteutumaan. Jenske. Kiitos. Sarvamaa Geijer tuli juuri tänne. Hänellä oli puheenvuoro virastojen osalta jokin aikaa sitten, mutta nyt voisin antaa virastojen yleisesittelijälle puheenvuoron. Hän varmasti vakuuttaa meidät virastojen rahoituksen saamisesta. Um Pyydän anteeksi. Minulla oli erittäin kiireinen tapaaminen joka tuli viime tipassa. Mitä virastoihin tulee? Olen tässä nyt kahtalaisin mielen, koska perjantai-iltapäivänä oikeastaan meillä oli jo ratkaisu näiden osalta. Henkilökohtaisista syistä valitettavasti joudun alkuillasta lähtemään keskustelusta pois ja näin asiakirjan maanantaina, jossa on komission ehdotus, jossa se sopimus, joka saatiin aikaan virastoista on joutunut pelkoisen hyökkäyksen kohteeksi. Pistin tämän raskan syvemmin merkille. Muistikuvani on, että EASON varjon kasvattaminen 9 miljoonalla on nyt leikattu ja komission ehdotuksessa oli vain 69 miljoonaa. Tämä on asia, josta täytyy vielä puhua. Olin toiveikas sen suhteen, että että kun sopimus on syntynyt asiasta yhdellä osa-alueella budjetissa, niin ei siihen enää jälkikäteen voi mennä puuttumaan. Ja mikäli todellakin keskustelua sitten vielä syntyy, niin tietystikin täytyy katsoa, miten toteuttamiskelpoisia ehdotukset ovat. Olen katsonut monia asioita kiireisyyden valossa, koska kaikkia rahaa ei välittömästi tarvitse saada käyttöön ensimmäinen tammikuuta eteenpäin. Rahoitustarpeet erisvirastojen kohdalla ovat todelliset ja mikäli niin näin voimakkaalla kädellä puututaan, niin tämä on suuri sääli. Ja katson, että tästä olisi tarve vielä puhua. Muuten komissio Neuvosto ja minä pysyvän esitelmämme suhteellisen yksimielisiä sen osalta, mitä asioiden tilan tulee. Neuvosto katsoi, että vielä ei ratkaisua saatu, mutta puheenjohtaja maa teki ehdotuksen, jonka katsottiin olevan sellainen, että se voitaisiin toteuttaa. Mitä uuteen talousarvioesitykseen tulee, niin sopimus joka, josta tuolloin puhuttiin, ei nyt ole enää vedenpitävä taikka sitten keskustelu uudestaan. Komission viisauden varassa on se, että asiat hoidetaan sillä tavalla, kun miten niistä on sovittu. Minä tämän, näen että komission rivissä nyökkäillään ja toivottavasti tämä jälkiviisaus nyt sitten komissiota ohjaa. Kiitos sitten varjot viimeiseksi. Monika käyttikin puheenvuoron. Ehkä täydennätte vielä Jose Manuelin puheenvuoroa ja sitten on puhuu varjoesittelijän nimissä. Tomo puhuu sitten Tarandin jälkeen. Holmeier. Niin, koordinaattorien kouksessa tästä puhuttiin lyhyesti. Halusin vain täydentää, että yksi asia, johon halusin kiinnittää huomiota, on se, että neuvosto on esittänyt valtavia leikkauksia otsakkeeseen 5. Ne olivat yli 50 miljoonaa. Ja tälle tielle me emme voi lähteä, koska jos hallintoa näin näännytetään, niin no, mitä varten sitten täällä tarvitaan enää lakeja? Eli komissiossa ja parlamentissa pitää olla tietyn kokoinen hallinto, jotta ylipäänsä pystymme toimimaan. Tämä nyt tulee esille varmasti vielä sekä komission että parlamentin osalta. Ja nimenomaan populistit ovat vieneet tätä asiaa eteenpäin. 2014 oli mukana neuvottelemassa budjetista. Neuvottelut epäonnistuivat silloin – meidän täytyy nyt miettiä tätä kysymystä uudelleen ja pyytäisin, että koordinaattoritkin ottavat tämän asian harkittavakseen. Että jos komissio tekee ehdotuksen ilman 15.3, niin miten sitten otamme siihen kantaa? Koska pelkään kyllä, että komissio tekee ehdotuksen ilman tätä kohtaa 15.3. Eli mitä parlamentti sitten tekee siinä tilanteessa? Ja vuonna 2014 Georgieva meni niin pitkälle, että nippanappa pystymme pitämään kiinni kannoistamme, mutta tietyt ydinasiat eivät enää menneet läpi. Eli meidän täytyy käsitellä näitä asioita, ja ehkä sitten voisimme pyytää, että komissaarissa Oettinger tulee tänne varhaisessa vaiheessa, koska tämä muutos nyt oli aika selkeä edellisellä kierroksella. Muistan tämän myöskin vuodelta 2014. Eli parlamentin pitää taistella, ja me olemme sitten ne pahat, koska me taistelimme. Eli minulla on tämä vielä aika tuoreessa muistissa vuodesta 2014-2015, eli en haluaisi enää kokea tätä uudelleen. Eli meitä pidetään nyt ylivaativina, mutta meidän pitää ainakin seitsemän, selkeästi ottaa kantaa tähän 15.3 kysymykseen. Eli jos komissio tästä kieltäytyy, niin tämä on hiukan hankala, koska sitten meidän pitää vaatia tästä jotain. Eli tätä asiaa pitää vielä miettiä, koska alan pikkuhiljaa pelätä, että komissio tekee uuden esityksen ilman tätä kohtaa. Koska muistamme kyllä, miten Georgieva toimii. Eli toisella kierroksella tietyt asiat olivatkin unohtuneet, vaikka ne olivat ensimmäisellä kierroksella niin tärkeitä komissiolle. Sitten vielä virastot. Ja sitten komission ehdotus 46 miljoonaa oli siinä. Ja sitten jos Dublin 3 menee läpi, niin sitten tämä hoidetaan lisää talousarviossa. Tästähän Oettinger puhui ja sanoi, että tämä ei ole mikään leikkaus, vaan kyse on Dublin kolmosesta ja missään tapauksessa tämä ei toteutu ensi vuonna ja tästä lykättäisiin. Hän ei viimeksi puhunut siitä, että hän nyt kokonaan halusi tästä päästä eroon, vaan kyse oli lykkäyksestä, koska Dublin 3 tulee niin myöhään, että 2019 se nyt varmasti ei enää astu voimaan. Toivon kuitenkin, että komissio kuitenkin ottaa mukaan sinun ehdotuksesi ja että me taas joudu aloittamaan alusta. Eli ehkä voisimme katsoa, mistä asioista olemme jo samaa mieltä. Ja ehkä tämän voisi ilmoittaa vielä Höttingerillekin. Monsieur Taron. Kiitokset sitten herra Taarande. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Täytyy vain sanoa, että hyvä kollegani Sole käytti jo puheenvuoroa. Tuen hänen uh, puheenvuoroon eikä tarvinne toistaa sitä. Haluaisin antaa Isabel Tomaalle puheaikani, koska hänellä on varmasti paljon sanottavaa. Eh bien, puisque madame... No, koska edustaja Toma on tässä nyt saanut jo paljon siirtoja puheenvuoroksi, niin olkaa hyvä vain. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos herra Taarand. Nopeasti vain, koska tuen ja jaan ne näkemykset, joita täällä on esitetty Euroopan parlamentin delegaation yhtenäisyydestä ja myös kantojemme johdonmukaisuutta korostaisin ja myös pätevyyttä niiden osalta, jotka ovat puhuneet nimissämme, erityisesti delegaation puheenjohtaja ja esittelijät. Mielestäni parlamentti voi olla ylpeä suorituksestaan, delegaatiostaan ja näistä keskusteluista. Minun mielestäni tässä on kaksi elementtiä. Ensinnäkin, kuten Depré totesi, monivuotinen rahoituskehys. Sen myös herra Viotti otti esille. Siinä on voimien koittelu, joka ehkä vähän vääristää keskustelua ensi vuoden budjetista, mutta huomatkaa kuitenkaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun neuvosto osoittaa joustamattomuutta Tämähän on myös neuvoston tiedonannossa todettu perusteluna. On hyvin selkeästi se, että mitä tulee näiden sitoumusten purkamisen varauma, äh, varaukseen, ja että sovellettaisiin artiklaa 15.3. Tämähän on selkeästi tärkeä elementti, ei se ole mikään uusi elementti keskusteluissa yhtäältä komission ja parlamentin välissä keskusteluissa ja sitten neuvoston kanssa käytävissä keskusteluissa. Ja tiedonannossa sanotaan, neuvoston tiedonannossa sanotaan hyvin selkeästi, että kuitenkin neuvostoa huolestuttaa se, että tämä luo ennakkotapauksen ja epävarmuutta sen äh, vaikutuksista tulevaisuudelle. Eli tämä on selkeästi musta valkoisella ilmaistu neuvoston nimissä ja meidän pitää vastata tähän huoleen. Niin kuin äh, herra Mayerkin sanoi, olen samaa mieltä herra Dupreen kanssa. Äh, kirje komissiolle olisi paikallaan, missä vahvistettaisiin se, että me meidät on otettu vastaan, miten se nyt sanoisi, yhtäältä tukien komission kantoja ja että kysymys ei ole siitä, että palaisimme tällaisen umpikujaan, vaan että sovelletaan sekä rahoituskehystä että varainhoitoasetusta. Meille nämä kaksi syytä ovat mielestäni aivan oikeutettuja perusteluja Tämä on se ensimmäinen aspekti. Tuen siis Gerard Depreen eh, esitystä lähettää komissiolle kirje aiheesta, että tämä on välttämätöntä, ja vuodelle 2019, ei vuodelle 2020, koska tietenkin aina lykkäämme huomiseen eh, ne, mitä voisi tänäkin tehdä, mutta nämä ovat vain niitä sitoumuksia, joita kuuntelevat ne, joita ne koskevat, koska me, niin mehän olemme, niin hän kiittelee tässä tulkkeja. Me emme ole tässä se eh, viimeinen olenkorsi, koska tiedämmehän, että vuonna 2020 riippuen vaaleista emme välttämättä ole täällä. Se ei välttämättä ole siis meidän heiniämme eh, näin ollen. Eli toivomme, että tämä olisi siis vuotta 2019 koskeva asia. Ja puheenjohtaja haluaisi myös puhua nyt vielä Euroopan parlamentin viestinnästä. Aha, no kiirehdin tässä eteenpäin, mutta tämä on hyvin tärkeä asia. Nimittäin neuvosto pyysi, että jokainen olisi kohtuullinen eikä syyttelisi liikaa toista toimielintä. Parlamentti on tiukasti pysynyt tässä sopimuksessa ja kannassa neuvoston ja parlamentin välillä. Luin uudelleen vielä tämän lehdistötiedotteen, joka on täysin näiden linjojen mukainen. Jokainen on ponnistellut kovasti sovitellaksemme ja niin edespäin, niin edespäin. Me olemme kunnioittaneet tätä. Jos katson sitten neuvoston tiedonantoa, kuitenkin neuvosto on tehnyt rakentavan ehdotuksen, bla bla bla, ja sitten Euroopan parlamentti mieluummin on sitten, ja näin edespäin, mielestäni tällaista ei voi hyväksyä. Me kunnioitamme sitoumuksiamme ja neuvosto ei. Siis se, mitä minä nyt ehdotan tässä, en, en halua lisätä vettä myllyyn tässä, mutta avoimuutta kyllä vaaditaan, koska Euroopan parlamentti on saanut tällaisen hyökkäyksen neuvoston tiedonannon äh, tai lehdistötiedotteen osalta. E, emme hyökkää heitä vastaan, mutta kysymys on kannoista, joita ei voi sovittaa yhteen. Eli kaikessa avoimuudessa minusta me voittaisimme sillä, että me tässä tilanteessa – joka mahdollistaa neuvostolle eh, esittää tällaista hyvän oppilaan asemaa, niin olisimme avoimia. Kiitos. Seuraavaksi on komission vuoro. Eh, herra Kopman on ollut täällä alusta lähtien. Hän on kuullut varmasti, ei tarvita kirjettä, kirjettä välttämättä. Hän on varmasti rekisteröinyt meidän kantamme. Mutta nämä 12 osat Neuvosto omalta osaltaan odottaa miljardin Turkki välineelle, ja kun meillä ei ole budjettia, niin Turkille ei ole miljardia. Eli pyynnöt ovat tasapainossa siis parlamentin ja neuvoston välillä. Jos halutaan budjetti, niin meidän pitää kunnioittaa toinen toisiamme. Kopman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Ahtui, kiitos saamasten kutsusta Aroon parlamentin jäsenet. Haluaisin todeta, että haluaisin ensin painottaa sitä, kuinka erinomaista yhteistyö on ollut ja kuinka vahvaa tukea olette antanut tärkeille budjetin prioriteeteille. Uskon, että voin puhua tässä nyt myöskin komissaari Oettingerin nimissä, kun totean, että yhteistyö on ollut aivan erinomaista ja tältä pohjalta Toivon mukaan saamme aikaan menestyksekkään lopputuloksenkin. Uh, Uusi, uutena budjettipääjohtajana olen oppinut hyvin paljon viime viikkoina. Järjestys on ollut erinomaista, mitä sisältöön tulee. En kuvitellut jälkikäteen, että me puhuisimme siitä, että puhutaan nöyryttämisestä, ihmisoikeuksista ja ylimielisyydestä ja käytettäisiin näin tunnepitoista kieltä. Minun mielestäni, kun katsomme itse sisältöä, saattaa olla, että tällainen sananvaihto, sanailu on värikästä, mutta ei välttämättä auta asiassa eteenpäin. Voimme katsoa, missä kohtaa keskustelut päättyivät aiemmin tällä viikolla. Minun arvioni on, että te parlamenttina ja me komissiona olemme tehneet työtä tilanteessa, jossa kannattaa teitä onnitella. Te tiedätte, että neuvoston lähtökohta oli, että he halusivat leikata puolitoista miljardia euroa. Uskon, että te olette menestyksekkäästi nyt pyyhkäiseet tämän pois pöydältä. Nyt ei puhuta leikkauksista, vaan nyt puhutaan lisäyksistä. Tämä on melkoinen saavutus. Uskon, että, te, että se budjetti, jota te olette pyrkineet viemään eteenpäin, eli tämä alustava sopimus tai pohjustus sopimukselle, nimenomaan pyrkii tekemään työtä kansallisten ja yritysten hyväksi. Ja minun mielestäni te olette tehneet aivan erinomaista työtä. Ja komissio on todella kiitollinen siitä. Mitä horisontti 2020 tulee? Me olemme siirtämässä 11,2 miljardin budjetista 12,3 miljardin budjettiin. 1,1 miljardia lisää investointia kilpailukykyyn, tutkimukseen ja osaamiseen. Tämä on parlamentin ja tämän valiokunnan ansiota. Erasmus sitten. Sinun tulossa lisää menopuolelle 2,3 miljardista päästään 27 miljardiin. Onnittelut 400, 000, 400 miljoonaa lisää. 400 miljoonaa euroa on 200 000 opiskelijaa käytännössä. Näin moni saa lisää tukea tästä ohjelmasta. Tämä on todella suuren luokan menestys. Lisäksi nuorisotyöllisyysaloite saisi lisäystä. Sitä vahvistettaisiin 116 miljoonalla eurolla. Oli selvää, että tämä on tuoretta rahaa, eikä mitään frontloadingia. Mitä tulee sitten naapurusvälineeseen? Sitä oltiin nostamassa sitoumusten osalta noin 100 miljoonalla eurolla, kun taas rahoitusapu Palestiinalle, YK on hätäapu Palestiinalle. Dans peu de temps. Et, et, et donc... Tulkit kohta lähtevät, meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä, joten kannattaa muistaa se, mitä on saatu aikaan, mutta se, mitä oikeastaan odotamme teiltä nyt aamun päivän aikana, olisi komission kanta. Pyydän anteeksi. Tähän ei ole vielä päästy. Neuvottelut eivät onnistuneet, mutta hyvän organisaation ja ymmärryksen kannalta täytyy muistaa, että teidän hienon yhteistyönne ja apunne ansioista yli 800 miljoonaa on saatu enemmän teidän prioriteereihin kuin mitä komissio ehdotti. Tämä on erittäin hyödyllinen elementti, josta kannattaa olla ylpeä valiokuntana. Pitkää keskustelua käytiin artiklasta 15 alakohdasta 3. Muistuttaisin teitä siitä, että komissio ei tätä ehdottanut, eikä myöskään parlamentti tätä ehdottanut. Tämä on asia, jonka komissio toi mukaan neuvotteluihin kompromissiluonnoksena. Varanhoitoasetuksessa tämä on uusi juttu. Se on mahdollisuus, joka voidaan ottaa käyttöön silloin, kun puretut sitoumukset halutaan takaisin. Se ei pidä paikkaansa, että varanhoitoasetus tätä edellyttäisi, vaan tämä on mahdollisuus. Olemme samaa mieltä siitä, että olisi järkevää näin tehdä, mutta ei se mitään automatiikkaa ole. Ei varanhoitoasetus siihen pakota. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä varmistaaksemme sen, että näin tehdään, koska siinä olisi järkeä. Neuvosto sanoo, että tämä ajatus tuli viime hetkellä ja mitään lukuja ei ole saatavilla ja että enemmän aikaa tarvitaan – artiklan arvioimisen. Me omalta osaltamme pahoittelemme sitä, kuinka hitaasti tämä prosessi on edennyt neuvoston puolella. Emme oikeastaan ymmärrä, miksi tähän menee niin paljon aikaa. Tämä on kuitenkin neuvoston kanta. Komission kanta on se, että tämä väline on arvokas ja kuten te sanoitte, se olisi järkevää ottaa käyttöön, niin se pitäisi käyttää melkoisen systemaattisesti. Tämä on asia, jonka puolesta meidän täytyy kaikkien ponnistella. Komissio on myöskin antanut ymmärtää, että sitten kun näin tehdään, ja kuinka tämä sitten hoidetaan, niin tämä on kahden budjettivallan käyttäjän välinen asia. Pidämme mielessämme teidän kantanne, mutta yhtä lailla olemme hyvän tuloksen aikaan. Tämän osalta en voi millään tavalla sitoa komission käsiä tänään. Sanoisin, että todellisuudessa, kun on kyse 165 miljardin budjetista, olette saaneet erittäin paljon edistystä aikaan. Sitä ei kannata kiistää. Neuvosto on saatu peruttamaan kannastaan joka oli eri, ikävä, hankala komissionkin kannalta. Tämä on hieno saavutus. Nyt ei ole kyse periaatteisella tasolla olevista eroista enää kyse, koska periaatteisella tasolla voitaisiin saada sopimus aikaan 15,3 artiklasta. Kyse on toimintatavoista ja mahdollisesti viime kädessä saattaa olla kyse 200 miljoonasta eurosta kun budjetti on yhteensä 165 miljardia, on tärkeää, että kansalaisenne äänestäjät tietävät, että te olette tehneet aivan loistavaa työtä, olette saaneet hyvin paljon aikaan. Nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tilanteeseen, jossa näkemyserot ovat todella, todella pieniä. Kuten sanoin, en halua tästä puhua pidempään, mutta mikäli homma menee mönkään ja budjettivallan käyttäjät eivät saa sopuaikaa, niin sitten siirrytään näihin väliaikaisiin 12 osiin. Tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme pääsevän ta- talousarvion, joka on hyvin samantapainen kuin 2018, kaikki ne niin epämukavuuksine, jotka puheenjohtaja mainitsi. Ja yksi ikävä seikka olisi, että niitä hyviä tuloksia niitä hyviä tuloksia, jotka on saatu jo aikaan, ei saataisi toteutettua. Olisi ikävä juttu, mikäli unelle ei saataisi talousarviota. Edellisen kerran tämä tapahtui 32 vuotta sitten, 1986. Haluatteko te todellakin, että tällaiseen tilanteeseen joudutaan? Näin loistava, hieno budjetti. Sitten menisi mönkään ja sitten ei voitaisikaan pitää enää prioriteeteista. Eli tämä 12 osat toimii niin pitkään, kuin uutta budjettia ei ole. Sanotteko pitäisikö eh, neuvoston tutustua 15.3. Ehkä tammikuu riittäisi, että he tutustuvat siihen. Me ajattelimme, että kolme päivää olisi lyhyt eh, neuvostolle, mutta eh, nyt ehkä nämä, tämä aikaväli tuottaa tulosta ja neuvosto voi ehkä tutustua 15.3. ja mahdollistaa sen, että me saamme myös nämä hyväksytettyä hallitusten ja valtioiden päämiehillä. Olen tietysti samaa mieltä. Ja sopuun voidaan päästä vielä vuoden aikana, mutta kuukaudet, jolloin ei ole sopimusta, ovat sitten kuukausia, jolloin kulut eivät ole ihan tarpeiden tasolla. Ja tätä täytyy sitten arvioida poliittisesti kahdessa toimielimessä, jotka viime kädessä päättävät budjetista, ja parlamentti on näistä toinen. Mutta yksi kommentti vielä. Olen erittäin kiitollinen suuresta tuestanne artiklalle 15.3 ja sille, että sitä tulisi soveltaa. Se on hyvin tärkeää, mutta muistuttaisin kuitenkin vielä kaikkia siitä, ettei komissio eikä parlamentti ole tätä ehdottanut muodollisesti. Ja jos sallitte, Henkilökohtaisesti sanoisin, että olen hiukan yllättynyt, että asia, jonka komissio esitti eleganttina ratkaisuna, niin siitä on nyt tullut tällainen pyhä periaate, joka parlamentille on niin tärkeä. No vielä ei ole siinä pisteessä, mutta jos tulee vaihtoehto esiin, niin te voisitte vielä kuitenkin katsoa, mitä hyötyä olisi siitä, että sopimukseen ei päästä. Eli tässä vain huomio budjetin osalta, mutta olemme tosiaan kiitollisia erinomaisesta yhteistyöstä ja vahvasta tuesta. Ja uskon, että jos kaikki, siis kaikki osapuolet pysyvät järkevinä, niin uskon, että saamme aikaan järkevän sopimuksen joulukuussa. Ja jos katsotaan nyt hetkistä tilannetta, niin se on sitten sopimus, josta parlamentti voi olla äärimmäisen ylpeä. Kiitos. Si, monsieur Kopman, vous avez compris. Kiitos, herra Kopman. Mehän emme ole notaareja. Me olemme poliittinen instituutio, emme mitään neuvoston kumileimasiamia ja me edustamme Euroopan kansalaisia. No niin, yleisesittelijä hyvin lyhyesti. Kiitetään tulkkeja tässä työajan pidentämisestä. Ringrazio, ringrazio veramente anch'io gli interpreti per il, per il loro supporto e la loro pazienza. E, signor Kopman. Kiitoksia. Ei voida sanoa, että parlamentti haluaisi turvautua väliaikaisiin 12 osiin. Me teemme kaikkemme, jotta saisimme aikaan budjetin, joka on arvokas. Parlamentin tai valiokunnan tavoitteena ei ole se, että käytetään väliaikaisia 12 osia. Siinä ei ole mitään järkeä, eikä mitään tuollaista voi sanoa. Eikä voi sanoa, että kun tehdään tällainen tarjous, niin sitten se johtaa siihen, että parlamentti alkaa käyttää näitä 12 osia. Ja selitän nyt ihan lyhyesti, miksi olemme näin tiukkoja tämän kohdan 15.3 osalta. Tämä on kohta, josta on äänestetty neuvostossa ja parlamentissa. Ja tämä on väline, joka meillä on käytössämme, ja siitä on tullut periaatekysymys, koska toukokuussa tätä välinettä vielä ei ollut. Eli sitten heinäkuussa tästä puhuttiin, ja kun haluamme sitten soveltaa sitä, niin se on mahdollista. Ja sitten poliittisesta syystä, ja tämä on nyt sitten viimeinen kohta. Neuvosto haluaa, että me teemme likaisen työn parlamentti pitäisi tehdä se, mitä neuvosto itse ei pysty tekemään, eli rahoittamaan Turkkiväline ja toinen asia, varata rahaa sitten tutkimuksen. Meillä pitäisi olla uutta rahaa. Me emme pyydä nyt rahaa jäsenvaltiolta, koska olen nähnyt tämän ministerien lehdistötiedotteen. Euroopan parlamentti haluaa enemmän rahaa ja jäsenvaltiot haluavat sitten enemmän valaa jäsenvaltioille. Me haluamme varoja, joita meillä on Euroopan parlamentin käytettävissä ja Euroopan talousarviossa. Emme halua euroakaan enempää jäsenvaltiolta. Me haluamme, että voimme hyödyntää varoja, joita on olemassa, ja näistä syistä me pidämme kiinni tästä, ja tästä syystä, kuten kollegaani jo sanoivat, ja minä vielä toistan sen ehdotuksessa, joka on tullut komissiossa, sen pitää pohjautua tähän toiseen version tästä tekstistä, jossa mukana oli kohta 15.3. Yksi kysymys vain, herra Kopman. Mitä tulee näihin 12 osiin? Mitä se tarkoittaa Turkin osalta? Se koskee vain vuotta 2018 niin kauan, kun ei ole mitään sopimusta. Eli ymmärrettävää neuvoston osalta. Kiitokset keskustelusta. Euroopan parlamentti on ottanut nyt kantaa asiaan. Emmekä epäile, että komissio löytäisi oikeat nuotit tähän, mutta viestikää sosiaalisissa medioissa, lehdistössä, joka paikassa – ja ottakaa yhteyttä myös omiin hallituksiinne kansallisesti pyytäen heiltä, onko poliittinen puhe tutkimuksesta, vastaako se sitten budjettia. Keskeytämme istunnon, jatkamme 14.30 sanaa puheenjohtaja, mutta nyt epäilys syntyy, onko se kello 15? 15 Pardonnez-moi, moi j'ai 4... Pahoittelen, minun nuoteissani lukee 14.30. Alors, No niin, jatkamme työskentelyä kello 15, kello kolme iltapäivällä. Keskeytän istunnon.